äänestykset loppuun ja sitten äänestysselitykset. Nyt ei ole äänestysselityspyyntöjä. Jos niitä tulee, niin ne jätetään kirjallisesti. Istunto keskeytetään 11.30 asti, jolloin tänne astuu parlamentin puhemies.